Ensimmäinen kohta esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan neuvoston kokouksen valmistelu 20.21. maaliskuuta 2014. Ja neuvoston nimissä puheenvuoron saa Kokulas, olkaa hyvä. The Spring European Council meeting Kevään huippukokous on perinteisesti omistettu talous- ja sosiaalipolitiikalle – Kuitenkin ennen kuin menen talousasioihin ensi viikon huippukokouksessa, haluaisin ensin sanoa muutaman sanan muista asialistan aiheista. Kansainväliset tapahtumat ovat jälleen kerran tunkeutuneet huippukokouksen esityslistalle. Ukrainan tila- tilanne on päällimmäisenä mielissämme ja tietenkin se oli syy viime viikon ylimääräiselle valtionpäämiesten kokoukselle. En nyt tässä mene yksityiskohtiin tästä aiheesta, koska siitä käydään edellinen keskustelu tänä aamuna, mutta sanoisin vain, että on hyvin todennäköistä, että ensi viikon huippukokouksessa tullaan palaamaan tähän aiheeseen. Myöskin liittyen ulkosuhteisiin huippukokouksissa tullaan keskustelemaan EU-Afrikka-huippukokouksesta, joka, kuten tiedätte, tuo yhteen noin sata valtionpäämiehestä Brysseliin kaksi ja kolme huhtikuuta. Kuten sanoin, maaliskuun huippukokous on perinteisesti keskittynyt taloudellisiin ja sosiaalisiin asioihin. Neuvoston puheenjohtaja päätti rakentaa keskustelun kolmen akselin ympärille. Ne liittyvät kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Ensimmäisenä näistä on eurooppalainen ohjausjakso, toiseksi teollinen kilpailukyky ja kolmanneksi ilmasto ja energia Tämä ei ole mikään sattumanvarainen asialista, ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Eurooppalainen ohjausjakso on väline, jolla valvotaan Eurooppa 2020 strategiaa ja teollinen kilpailukyky ja ilmasto ja energia ovat kaksi sen osiota ei voi olla olemassa teollista kilpailukykyä jos meillä ei ole johdonmukaista ilmasto ja energiapolitiikkaa ja toisinpäin. mitä eurooppalaisen ohjausjaksoon tulee Neuvosto tulee viemään päätökseen ensimmäisen vaiheen. Jo joulukuussa neuvosto antoi ohjausta politiikan prioriteeteista vuodelle 2014 ohjausjaksolle ja tämä painottaa sitä, kuinka tärkeä ohjausjaksoprosessi on. Ensi viikolla neuvosto tulee arvioimaan 2013 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa ja tulee antamaan osviittaa lisätyölle vakaus- ja lähentymisohjelmissa ja kansallisissa uudistusohjelmissa ohjelmissa liittyen taloudellisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni parlamenttia siitä erinomaisesta työstä, jota parlamentti on tehnyt eri ohjausjakson ulottuvuuksissa. Me olemme lähestymässä taloudellisen syklin loppua. Kriisin seuraukset ovat vielä kouriin tuntuvia, kasvu on herkkää ja epätasaista, mutta pahin on ehkä takanamme. Tämä on yksi syistä siihen, miksi neuvosto tulee tarkastelemaan Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanoa. Komissio, komission puheenjohtaja tulee teke, tarkastamaan strategiaa ajoissa vuoden 2015 kevät huippukokousta silmällä pitäen. Kunnianarvoisat jäsenet, Eurooppa tarvitsee vahvan kilpailukykyisen teollisen pohjan. Meidän täytyy parantaa kilpailukykyämme. Se on olennainen osa, jos me haluamme saada aikaan kestävän elpymisen talouksissamme. Neuvosto tulee keskustelemaan siitä, miten me saavutamme vahvan teollisen pohjan Euroopassa. Se tulee tarkastelemaan sitä, miten me voimme vahvistaa asetuksellisia puitteita ja sisämarkkinoita, mutta se ei ole kuitenkaan riittävää. Me haluamme valtavirtaistaa kilpailukyvyn koskemaan kaikkia politiikan aloja ja me tulemme myöskin harjoittamaan kilpailukyvyn varmennusta varmistaaksemme sen, että täytäntöönpano on asianmukaista neuvosto tulee myöskin puuttumaan taitojen kysymykseen. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on ammattitaitoista työvoimaa. Me olemme todenneet huomattavia puutteita esimerkiksi tieteessä, teknologiassa, insinöörin taidoissa ja matematiikassa ja näihin täytyy puuttua Huippukokouksessa täytyy myöskin keskittyä korkean kasvun sektoreihin, jossa on, usein laahataan jäljessä patenttien suhteen. Meidän on stimuloitava investointia innovointiin ja uusiin teknologioihin. Kilpailukyky on olennaista myöskin, kun me tarkastelemme teollisuuttamme kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta. On varmistettava, että eurooppalaiset yritykset voidaan integroida globaaleihin arvoketjuihin. Meidän on myöskin parannettava kilpailukykyämme kunnianhimoisen kauppa- ja investointiasialistan kautta. Vahva ja kilpailukykyinen eurooppalainen teollisuus, täytyy tarkastella johdonmukaisen ilmasto- ja energiapolitiikan rinnalla. Täten neuvosto tulee järjestämään ensimmäisen keskustelun uudesta energia- ilmasto puitekehyksistä vuosille 2030. Neuvostolta odotetaan aikaista sopimusta, jossa otetaan huomioon Varsovassa sovitut aikalinjat ja kansainväliset tapahtumat, joita on tulossa aivan erityisesti näkyy ensi vuoden COP21 Pariisissa, jossa puhutaan hyvin kunnianhimoisista päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tietenkin osa-alue, jota täytyy jatkossakin lähitulevaisuudessa kehittää. Neuvosto tulee myöskin tekemään tilannekatsauksen edistysaskeleista, joita edellä viime toukokuun energiakokouksessa otettiin energian sisämarkkinoiden äh, loppuun vieminen vuoteen 2014 mennessä ja yhteyksien luominen Euroopassa, jotta kaikki pääsevät eurooppalaiseen kaasu- ja sähköverkkoon äh, vuoteen viisitoista mennessä, ne ovat edelleen painopistealueita. Minun ei edes tarvitse painottaa sitä, kuinka tärkeä tämä asia on, jos pidämme mielessämme Ukrainan hiljattaiset tapahtumat. Neuvosto tulee myöskin identifioimaan osa-alueita, joissa täytyy vielä tehdä lisätöitä, jotta tavoitteisiin päästään, ja se tulee myöskin tarkastelemaan sitä, miten voidaan puuttua korkeisiin energian hintoihin. Puheenjohtaja, kunnianarvoisat jäsenet, me odotamme huippukokoukselta sitä, että se on talouteen keskittyvä huippukokous, mutta lisäaiheita täytyy tietenkin myöskin ottaa käsittelyyn. Neuvostossa tullaan puuttumaan kaikkiin näihin kysymyksiin sen lisäksi, että se keskustelee kasvusta, työpaikkojen luomista, luomisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta Kuten monta kertaa parlamentin keskusteluissa on osoitettu, meidän talous- ja sosiaalipolitiikkamme on meidän vahvuutemme. Se antaa meille suurempaa painoarvoa kansainvälisellä näyttämöllä ja mahdollistaa sen, että meillä voi olla globaalisestikin johtava rooli. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komission nimissä komission puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, neuvoston puheenjohtaja, hyvät edustajat. On sanottakin selvää, että tänä päivänä Eurooppa ja maailma keskittyy Ukrainan kriisiin ja varmasti Euroopan neuvoston kokouksessakin suuri osa ajasta käytetään tämän tärkeän asian käsittelyyn. Mutta koska tästä aiheesta puhutaan myöhemmin tänä aamuna, keskityn tässä vaiheessa muihin oleellisiin asioihin, jotka ovat esityslistalla Euroopan neuvostossa. Odotan, että Euroopan neuvostossa puhutaan siitä, kuinka paljon on pystytty edistymään talouskriisiin vastattaessa ja mietitään niitä poliittisia ratkaisuja, joihin on keskityttävä, jotta elpyminen voidaan saada vakaaksi. Meidän on jatkettava uudistusten tahtia ja on vahvistettava erityisiä toimia, jotka liittyvät työllisyysongelman ratkaisuun. Eurooppa-neuvoston viimeinen ennen vaaleja ja sen takia nyt on hyvin tärkeää pitää vauhti yllä. Nyt saadaan ensimmäinen ohjausjaksovaihe loppuun ja mietitään seuraavia askelia uudistuslistalla. Eh, komissio on jo luonut katsauksen taloudelliseen kontekstiin ja siihen, minkälaisia makrotaloudellisia uudistuksia on tehty niissä maissa, joita erityisesti tarkastellaan. Kaksi viikkoa sitten puhuttiin täällä täysistunnossa ja tämän pohjalta sitten hyväksyttiin päätöslauselma ja käsiteltiin ohjausjakson painopistealueita. Oli hyvä nähdä, että oltiin aika lailla samanmielisiä näistä painopistealueista. Kuten tiedätte, me olemme uudistaneet E odotuksiamme. Nyt on 1,5 prosentin kasvu odottavissa tälle vuodelle ja 2 prosenttia seuraavalle vuodelle. Tämä on pientä nousua. Kasvu on palaamassa Eurooppaan ja tämä pätee myös kaiken hankalimmassa asemassa oleviin jäsenvaltioihin. Sisäinen kulutus ja investointi on kasvusuuntauslinjalla ja näin ollaan vähemmän riippuvaisia ulkoisesta sektorista. Tämä on hyvä asia eh, julkiselle varainkäytölle, sillä tässä on vielä ongelmia. Nyt tarvitaan lisää valtiontalouden uudistuksia, että voidaan kasvua lisätä. Kilpailukyky on yhä ongelmainen asia, siksi 2020 strategian täytäntöönpano ja maakohtaiset suositukset ovat yhtä tärkeitä kuin ennenkin, jotta voidaan päästä tähän odottavaan kasvuun. Ja tämä on hyvä uutinen kansalaisille erityisesti, koska kasvua tarvitaan, että työpaikkoja voidaan luoda. Työpaikkojen luominen on tärkeää erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Tämä on tärkeimpiä painopistealueitamme ja siksi haluamme, että hallitukset panevat nuorisotakuujärjestelmät käytäntöön ja siksi meillä on Brysselissä eh, konferenssi ensi, ensi kuun alussa, jotta voidaan pitää nyt eh, vauhtia vauhti yllä tässä kaikkein tärkeimmässä haasteessa, johon on vastattava. Eli kyseessä on työllisyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Hyvät edustajat, me tarvitsemme luottamusta ja meihin luotetaan, jos toimimme sitoumusten mukaisesti. Sen jälkeen, kun 2012 aloitettiin pankkiunioni työt, on voinut havaita, että tämä on lisännyt luottamusta ja vakautta EU-markkinoilla. Yhteinen valvontamekanismi on eh, tämän vuoden lopulla tulossa mm, käytäntöön ja ja nyt tarvitaan yhteinen mekanismin käyttöä. Tämän päivän trialogi on hyvin tärkeä. Komissio on puhunut oman ehdotuksensa puolesta. Nyt neuvoston on vastattava siitä, että se jatkuvasti haluaa tiettyjä elementtejä hallitusten väliseen sopimukseen, mutta nyt on oltava realistisia ja siksi komissio on neuvoston kanssa taas korostanut sitä, että hallitusten välistä sopimusta on pidettävä mahdollisimman pienenä. Me, käytämme, me hyväksymme kyllä rahaston käyttöä ja on tärkeää, että ensimmäistä päästä alkaen saadaan tarpeeksi varoja sinne. Haluamme yksinkertaisia hallintosääntöjä. Me kunnioitamme Euroopan lainsäädännön eh, ja mm, päätöksenteon autonomiaa on huomioitava se, että kukin toimielin voi omista asioistaan päättää. Eilen Ecofinissa ei edistytty ollenkaan, jos ajatellaan neuvoston ja komission roolia. Ja komissio on todella huolissaan siitä, onko neuvoston lähestymistapa nyt eh, tuomioistuimen eh, ratkaisun mukaista. Nyt on tehtävä selväksi, komissio on tehnyt rakentavaa yhteistyötä kanssanne, sillä pyrimme sellaiseen eh, tavoitteeseen, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä ehdotusta, joka on Euroopan unionin lainsäädännön mukaista ja kunnioittaa sitä. Hyvät edustajat, odotan, että Euroopan neuvosto myös antaa tukensa Euroopan taloudellisen renessanssin tiedonannolle. Ja tässä ei olisi kyseessä ainoastaan puheesta, vaan on tärkeää, että kansallisellakin tasolla ryhdytään toimiin teollisin teollisissä uudistusasioissa. On selvää, että kilpailukyky on kasvanut. Meillä sijoitetaan liian vähän tutkimukseen ja kehitykseen ja liiketoimintaympäristön parantaminen etenee hitaasti tai eri tavoin eri tasoilla ja meillä on korkeammat energiahinnat kuin kilpailijoillamme ja meidän on vaikea saada ammattitaitoista henkilöstöä eh, sellaisen hintaan kuin me maksaa. Komissio on valmis oman kortensa kekoon kantamaan. Esimerkiksi säännöstä tehdään yritysystävällisempiä, saadaan verkostot loppuun rakennettua, eh, annetaan tukea uudelle eh, tekniikalle 2020 niin ajatusten mukaisesti annetaan varoja älykkääseen erikoistumiseen teollisuuteen taloudessa seitsemän seuran vuoden aikana. Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia, tuetaan osaamisen parantamista, vähennetään byrokratiaa eh, ja neuvotellaan sopimuksia. Kaikkea tätä teemme, mutta jäsenvaltioiden on myös oltava sitoutuneita. Monia näitä asioita on käsiteltävä jäsenvaltioiden tasolla. Joidenkin maiden pitäisi tehdä enemmän varmistakseen, että eh, valtioiden eh, säännöt ovat eh, työmarkkinoiden tarpeiden mukaisia on pyrittävä siihen, että erityisesti pk-yritysten hallintotaakka vähenee. Innovaatio ja investointi, molemmin on panostettava, sillä ainoastaan tekninen edistys voi mahdollistaa kilpailu kykyisyyden pitkällä aikavälillä. Ja sitten viimeiseksi, mutta ei vähemmän tärkeänä, on ryhdyttävä kaikkien tarvittavien toimenpiteisiin, jotta voidaan päästä eroon niistä esteistä, mitä sisämarkkinoilla vielä on. Tämä on kaikkein suurimpia ongelmia, jos ajatellaan esimerkiksi digitaalialaa ja myös energia-alaa. Tarvitsemme lisää askelia energian todellisen todisten sisämarkkinoiden suuntaan niin, että energian hinta voidaan pitää alhaalla, niin kuin neuvosto on sitoutunut tekemään. Varmasti tämäkin asia on esillä ja toivottavasti annetaan selvä signaali siihen liittyen Euroopan neuvostossa. Tämä sama pätee myös ilmastonmuutospolitiikkaan, energiapolitiikkaan. Tämä on todennäköisesti kaikkein tärkein asia yhdessä Ukrainan asian kanssa seuraavassa kokouksessa. Neuvostot tarvitsevat selkeät pitkän ajan eh, puitteet investoinnilleen, jotta ne voivat olla kilpailukykyisiä. Energian hinnan kasvu ovat, eh, on todellinen ongelma myös kuluttajille. Samanaikaisesti tarvitaan vihreää tekniikkaa kasvua varten ja työllisyyttä varten, jos annetaan niille mahdollisuus edistyä kestävästi. Jos ajatellaan Ukrainan kriisiä, niin ketään ei tarvitse varmasti muistuttaa siitä, kuinka kallista ja vaarallista on Euroopan riippuvaisuus energia-asioissa. Riippuvuus, kasvu ja kaikki eri tahot ovat selvästi esillä. Meidän on päästävä 2020 tavoitteisiin, jotta voidaan todellakin 2030 eh, asti edistyä. Strategiset energiapuitteet, jotka komissio esitti pari viikkoa sitten, tekevät juuri näin. Tässä lähdetään liikkeelle sitovasta kaasujen, kaasujen vähennys tavoitteista 2030, niin myös 40 prosenttia verrattuna vuoteen 90. Tämä on hyvin kunnianhimoista, kun verrataan muihin globaaleihin toimijoihin. Tämä on kuitenkin mahdollista ja myös kustannustehokasta, niin kuin tutkimus osoittaa, sillä 40 prosenttia on eh, paras mahdollinen tapa edetä 2050 ja tarvittaisiin myös sitova Euroopan tasoinen eh, taso uudistuville energianlähteille. Ainakin 27 prosenttia energian kulutetusta on tärkeää keskittyä eh, kotona tuotettuun eh, uudistuvaan energiaan. Siksi että tämä parantaa energiaturvallisuuttamme. Meillä ei enää ole yksittäisiä tavoitteita, vaan lähdetään liikkeelle alhaalta ylöspäin ja annetaan lisää joustavuutta jäsenvaltioille mennyt osoittaa, että tämä on paras ja tehokkain tapa toimia. Me tarvitsemme tässä parempaa eurooppalaista työnjakoa. Jäsenvaltioilla on vapaus päättää omista uudistuvien energian lähteiden tavoitteista. Meidän on kunnioitettava ja kunnioitamme myös eh, kansallisia energiasekoituksia. Kansallisella tasolla on päätettävä, minkälaista tavoitteista on kyse, mutta jatkossakin on tuettava uusiutuvia energialähteitä, kunhan noudatetaan valtion tukisääntöjä. On varmistettava, että tässä pysytään Euroopan unionin budjetin puitteissa ja tämä on mahdollista parantua hallintotavan mukaan. Ja kuten tiedätte, 2020 ohjelmassa ei ole sitovia tavoitteita. Meillä on puolivälin arviointi ja vasta sen jälkeen pitää miettiä seuraavia askelia tarkoitus on vielä tämän komission aikana tehdä uusi ehdotus. Komissiolla on siis puitteet, nyt ollaan kunnianhimoisia, jäsenvaltioilla on pallo nyt ja myös parlamentilla. Odotan, että Euroopan neuvosto ensi viikolla edistyy jonkun verran. Annetaan selvä signaali, että voidaan eh, jatkaa työtä ja edistystä tämän strategian pohjalta pitää pitää pontta yllä niin, että asian voidaan palata myöhemmin tänä vuonna Euroopan neuvostossa. On tärkeää puhua tästä asiasta. On tärkeää, että jäsenvaltiot todella sitoutuvat tähän kunnianhimoiseen ohjelmaan. Tiedän, että tämä on joillekin vaikea päätös, mutta oletan, että Euroopan unioni pystyy olemaan kilpailukykyinen ja johtavassa asemassa ilmastoasioissa Tämä on hyvin tärkeää. Emme me voi toimia yhdessä maailmalla tässä asiassa, anteeksi, yksin maailmalla tässä asiassa. Tarvitsemme mukaan tärkeät talousmahdit huomioiden myös syyskuun tapahtumaa, jonka bankimuun järjestää korkealla tasolla. Tämäkin on tärkeää, kun syyskuussa menemme New Yorkiin, niin meidän on osoitettava jo silloin, että Euroopan unioni on eh, edelläkävijänä ja tekee konkreettisia ehdotuksia. Nyt ei kuitenkaan olla vielä etuajassa, niin kuin jotkut sanovat, 2030 on jo lähellä, emme voi jäädä odottamaan. Nyt on tärkeää mahdollisimman nopeasti annettava eh, tarvittavat takeet investoinneille. Myös kansainvälisesti Euroopan unioni voi eh, ehdotuksia tehdä ainoastaan, jos ensin omat kotitehtävät hoidetaan on nyt tärkeää ryhtyä päättäväisiin toimiin. Kansainvälinen tilanne on vaikea ja meidän on nyt pakko toimia yhdessä. Äskettäiset tapahtumat osoittavat, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni on yhtenäinen, että jäsenvaltiot toimivat yhdessä. Euroopan unionin toimielimet ovat olleet johtoasemassa ja näin on tehtävä jatkossakin nyt kun vaalit ovat tulossa, erityisesti kun on taloudellisesti vaikea hetki, emme saa jättää töitä tekemättä, vaan on tehtävä töitä yhtä paljon kuin ennenkin. Tätä kansalaiset odottavat. Tämä on Eurooppa-neuvoston eh, asetettu odotus ja toivottavasti siellä toimitaan tehokkaasti ja päättävästi. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten epp puolestaan Dol, Kiitoksia, puhemies. Neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Maaliskuun neuvoston kokous pidetään kansainvälisesti kireässä ilmapiirissä Syyria, Egypti, Ukraina. Nämä ovat kaikkien mielessä. Epävakaus naapurialueella muistuttaa, kuinka hauras rauha on ympärillämme. Eurooppalaisina meidän täytyy toimia yhdessä, jotta voimme mennä pidemmälle – ja jotta voimme ylläpitää rauhaa. Viime perjantaina EPPn puolekokouksessa irlantilainen laule Bono toi meille viestin, joka oli hyvin järkevä. Ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Hän sanoi, että Eurooppa on taloudellinen alue ja sen pitää nyt muotoutua myöskin sosiaaliseksi yksiköksi. Euroopassa pitää olla yhtenäisyyttä, jotta se voi olla vahva. Tällä tavalla saamme enemmän kuuluviin maailmassa neuvoston päätökset energiapolitiikan kilpailukyvyn ohjausjakson osalta ovat tärkeitä asioita, jotta voimme edistää kunnianhimoa Euroopassa. Ilman energiapolitiikkaa kaikissa jäsenvaltioissa me olemme riippuvaisia energiasta, jota tulee epävakailta alueelta, ja jotka käyttävät energiaa taloudellisena välineenä, ja tämä riippuvuus ei voi jatkua. Kansalaisemme ovat huolissaan ja itäisen, no en nyt halua luetella näitä itäisen naapuruuden maita, mutta sielläkin ollaan erittäin huolissaan työllisyydessä ja siitä, mitä lähialueilla tapahtuu. Tämä on keskeinen aihe seuraavissa Eurooppa-vaaleissa. Ja me kaikki täällä olemme samaa mieltä tästä, samaa mieltä, mutta, että, mutta mitä, mitä työpaikkoja voidaan luoda, siitä ollaan eri mieltä. On puhuttu säästötoimista, ja tämä herättää ihmisissä pelkoa. Ja sitten ehdokkaamme komission puheenjohtajaksi Juncker on tästä puhunut. Hän sanoi, että 25 miljoonaa työtöntä Euroopassa ovat 29. jäsenvaltio Euroopassa. 20 miljoonaa työtöntä euroalueella, eli meidän täytyy ponnistella, jotta nämä ihmiset löytäisivät työtä. Kun äänestämme ohjausjaksosta, Euroopalla on nyt välineitä, jotta se voi vahvistaa uskottavuuttaan. Meidän täytyy saada kuluttajien luottamus takaisin, jotta saamme taloudellista vakautta takaisin. Ja meidän täytyy saada kansallisiin tileihin tasapainoa. Se ei ole tarkoitus sinänsä, mutta sitä täytyy tehdä. Ja meidän täytyy tehdä hyviä investointeja, jotta voimme tukea kasvua kaikkialla Euroopassa. Siksi Horisontti 2020 tavoitteet ovat keskeisiä ja meidän täytyy mukauttaa teollisuuspolitiikkaa siihen. Euroopan teollisuus pk-yritysten johdosta on aina ollut Euroopan voima. Eurooppa on hyötynyt tutkimuksesta, kehityksestä ja innovaatiosta. Mutta jos meillä ei ole kunnollista finanssipoliittista ja sosiaalista harmonisointia, niin näemme, että pk-yritykset kaatuvat kuukausi kuukauden jälkeen. Jos eilen luitte Le Dialogue Nouvelle d'Alsace-lehteä, niin näitte kahdella sivulla irtisanomisilmoituksia, siis pelkästään tällä alueella Elsassissa, ja se on valtava määrä. Nyt puhutaan suurten yrityksen joukkoirtisanomisista, mutta ei sadoista pk-yrityksistä, jotka kaatuvat joka päivä ja jotka jättävät tuhannet työntekijät ilman työtä. Nyt on 20 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa ja meidän täytyy optimisoida niiden kilpailukykyä. Meidän täytyy luoda olosuhteet, jotka ovat suotuisat ja joissa on vähemmän kilpailuvääristymiä valtioiden välillä. Ja tällä tavalla voimme tehokkaasti auttaa pk-yrityksiä ja lisätä ihmisten palkkaamista. Jos jokainen pk-yritys palkkaisi yhdenkin ihmisen Euroopassa, niin sitten Euroopassa ei käytännössä enää olisi työttömiä. Sitten palaan vielä tähän talouden ohjausjaksoon. Jotkut katsovat, että tässä suverensuutta on menetetty sietämättömällä tavalla, mutta tilanne on päinvastainen. Tässä saadaan lisää suvereniteettia. Kriisi on osoittanut tällä hetkellä, että meillä pitää olla enemmän avoimuutta, yhteistä valvontaa, parempaa koordinointia ja tällä tavalla voidaan vahvistaa suverensuutta, eurooppalaista suvereniteettia. Talouden ohjausjakso on väline, jolla voidaan välttää rahoitusmarkkinoiden hyökkäyksiä. Ja viime vuosien aikana edistystä on tapahtunut Euroopassa, joten meidän täytyy olla siitä ylpeitä. Ylpeitä rauhasta, ylpeitä vauraudesta, ylpeitä yhtenäisestä Euroopasta, Euroopasta, joka suojelee. Ja toivon, että 25. toukokuuta kansalaisemme kertovat, millaista Eurooppaa he haluavat itselleen ja lapsilleen. Minulle vastaus on selvä. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, koska Eurooppa on ratkaisu. Kiitos. Herra Dole. Teille on esitetty kysymys. Otatteko vastaan? Watson, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos, puhemies parlamentti varmaan kanssani onnittelee herra Daulia siitä, että hänet valittiin EPPn puheenjohtajaksi uudestaan. Puoluekokouksessa te keskustelitte siitä, miten Ukrainan tilanne eh, heijastelee riippuvuuttamme eh, venäläisestä kaasusta. Ja Saksalla on tässä paljon pelissä. Ja mietinkin, että miksi ette lähette Merkeliä Moskovaan puhumaan eh, energiapolitiikasta ja Krimin kriisistä sen sijaan, että asia jätetään John Kerryn hoitoon. Ja jos me nopeutamme siirtymistä fossiilista polttoaineista puhtaisiin polttoaineisiin, silloin me pääsemme eroon riippuvuudesta Venäjästä ja silloin myöskin täytämme sitoumuksemme ilmastonmuutoksen suhteen. Eli miksi EPP edelleen vastustaa sitovia kansallisia tavoitteita, joita me tarvitsemme, jotta vihreään energiaan voitaisiin siirtyä? Herra Barosokihan tästä puhui. Pitää Watson. Edustaja Watson, kiitoksia näistä onnitteluista. Elsassissa ei sanota onnitteluita, kun saa tällaisen paikan, vaan saa surun otukset. Mutta kiitos kuitenkin. Miksi minun pitäisi lähettää Merkel neuvottelemaan venäläisten kanssa? Minä olen eurooppalainen. Merkel haluaa pitää hyvät välit venäläisiin. Se on minusta ihan järkevää ja hän varmasti tekee näin. Mutta eurooppalainen ohjausjakso Tästä pitää neuvotella ja kaikkien eurooppalaisten pitää neuvotella energiakysymyksistä, koska yksikin maa, Saksakaan, ei ole riittävän suuri, ellei meillä ole sitten eurooppalaista energiapolitiikkaa. Tämä oli ensimmäinen vastaus. Ja sitten edustaja Watson, en usko, että voidaan sanoa, että EPP olisi ympäristön vastainen. Mutta, niin. Minäkin olen ympäristöaktivisti, mutta meidän täytyy olla nyt hyvin valppaina. maailmanlaajuisesti me olemme parhaita ja me olemme selvästi eturintamassa ja meidän täytyy jatkaa, mutta jos muut, Kiina ja muut eivät seuraa meitä, niin sitten meiltä häviävät kaikki työpaikat. Ja Eurooppa on maailman puhtain alue, mutta ilman työpaikkoja. Kun olin Saksassa Berliinissä yritysjohtajien kanssa, ja Tissen Groupin johtaja sanoi minulle, että hetkinen, siis minä puolan sitä, että pidämme kiinni kaikista työpaikoista, joita meillä on, eikä aiheuteta ongelmia yrityksille siksi, että meillä on ympäristöongelmia. Itse olen maalta, tiedän, että tämä maksaa, ja jos kaikki ponnistelisivat samalla tavalla, niin olisimme jo paljon pidemmällä. Kiitoksia. Sitten sosiaalisten demokraattien ryhmästä Svoboda, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Well, I think we should be more... Kiitos puheenjohtaja. Meidän tulisi olla realistisempia. Rebekka, maltapas nyt. Meidän täytyisi olla realistisempia. Euroopan kansalaiset ovat pettyneitä, he ovat menettäneet uskonsa ja äh, joskus, äh, siis kun Euroopasta puhutaan, Eurooppa on tällainen tyhjä kuori, ja se mitä olen neuvostolta ja komissiolta tänään kuullut, niin se ei millään tavalla muuta näitä kansalaisten käsityksiä. Koska hyvä neuvoston puheenjohtaja, te puhuitte ohjauksesta. No missä se neuvoston ohjaus on ja mihin se meitä johtaa? Se ei ole selvää. Se ei ole selvää kansalaisille eikä meille järjestetään jälleen kerran huippukokous business as usual tyyliin. Jos tarkastelee päätelmiä, niin siellä on vain business as usual, hyvin tyhjiä johtopäätöksiä, epämääräisiä sitoumuksia ja alhaisimpia mahdollisia nimittäjiä. Tässä on kysymys siellä on pilvi, joka estää neuvoston näkemästä todellisuutta. Esimerkiksi valtaiset sosiaaliset ongelmat, me olemme rikkain manner, mutta kuitenkin vaurauksien jakautuminen on hyvin epätasaista. Me puhuimme ammattitaitoisesta työvoimasta, jota tarvitaan. No miksi niin monet nuoret lähtevät maistaan, esimerkiksi Ranskasta, Espanjasta, Portugalista? Kyllä on epäsuhtaa taitojen ja tarpeiden välillä taloudessa, mutta jos ei tätäkään olisi, niin ongelma on se, että Euroopassa ei ole riittävästi työpaikkoja. Tähän meidän täytyy puuttua. Jos me vertaamme esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin ei Yhdysvalloissakaan kaikki ole hyvin, mutta siellä kasvu on 2,4 prosenttia, euroalueella 0,5 prosenttia. Yhdysvalloissa työttömyys on 6,7 prosenttia, euroalueella melkeinpä kaksinkertainen työttömyystaso. Yhdysvalloissa eh, kuusikymmentä inflaatio ja euroalueella 0,8 prosenttia. Jotkut ovat sitä mieltä, että inflaatio on ongelmamme. Eh, ongelmamme ehkä on onkin deflaatio, eikä tarpeeksi tehdä tätä, tämä korjataksemme. Työttömyys oli 11 prosenttia tammikuussa 2014 ja se oli sama tammikuussa 2013, eli missä se parannus on tapahtunut. BKT kasvoi 0,1 prosentilla viime vuonna, eli missä parannusta on tapahtunut. Eli jos me puhumme nuorisosta, Kyllä on paljon nuoria, jotka ovat tutkijoita, innovoivia, he haluavat perustaa yrityksiä, mutta mitä neuvosto tekee aivovuotoa vastaan? Meillä on tällä hetkellä aivovuotoa monesta maasta, eikä ole minkäänlaista Euroopan unionin toimintaa, jotta parhaista henkilöistä pidettäisiin kiinni ja jotta he löytäisivät työpaikkansa. Ja tässä neuvosto ja komissio ovat epäonnistuneet. Ihmiset haluavat visiota siitä, miten Eurooppaa tulisi kehittää tai ainakin jotakin konkreettisia toimia FTT oli asialistalla, mutta mitään ei ole tapahtunut. Veron välttely Saksassa on yksi ainoa henkilö viety oikeuden eteen. Ja tämä yksi ainoa henkilö, häntä syytetään veronkierrosta, jossa on kysymys yli kaksikymmentä miljoonasta. Hän spekuloi rahalla Sveitsinnässä. No ehkä kysymys on 27, mutta yli kaksikymmentä miljoonasta. siis yksi ainoa henkilö. Mitä neuvosto tekee veronkiertoa vastaan? Miksi nämä kaksi maata, jotka edelleen vastustavat, miksi niitä ei saada ruotuun, jotta ne hoitaisivat veronkierron kuntoon? Eli jälleen kerran on puutetta rohkeudesta, visiosta ja ohjauksesta. Ihmiset ovat pettyneitä. Ja tämä on syy siihen, miksi herra Farage ehkä tulee menestymään. Ei hänellä kuitenkaan ole mitään vastauksia. Mutta silloin kun valtavirta politiikka äh, epäonnistuu, niin silloin populistit voittavat, vaikka heillä ei ole vaihtoehtoja tarjottavana meillä on paljon hyvää politiikkaa Euroopassa ja usein on sanottu, että yrittäkää uudelleen, epäonnistukaa uudelleen, mutta epäonnistukaa paremmin, mutta meillä ei ole enää aikaa epäonnistua paremmin ja tähän ei edes yritetä komission puheenjohtaja puhui kaksikymmentä kaksikymmentä me tiedämme jo nyt että me emme pääse tavoitteisiin samoin kävi lissabonin tavoitteiden suhteen totta kai. Daul oli vakuuttunut siitä, että me emme halua sitovia tavoitteita sen takia, että jäsenvaltiot ja neuvosto eivät ole valmiita tavoittelemaan 2020 tavoitteista erityisesti ilmastoon ja energiaan liittyen. Palaan tähän myöhemmin. Eli me, meidän tulisi toimia nopeasti. Ensinnäkin pankkiunioni Herra Schäuble sanoi eilen, että minä en pidä hallitusten välisestä menetelmästä, mutta hän ehdottaa kuitenkin hallitusten välistä menetelmää. Eli ei tämä ole vakavaa, joko on puolesta tai vastaan. Eli ei tule tehdä ehdotuksia sellaista, jota ei kannata. Sitten todellinen taistelu veronkiertoa vastaan, kuten jo sanoin. Olisi hyvä, jos tämä neuvosto ensi viikolla voisi sanoa, että nyt me olemme yhtenä rintamana lähdössä veronkiertoa vastaan, mutta en näe mitään tällaista. Ja tietenkin tulojen tasavertaisempi jakaminen, jotta voitaisiin käyttää rahaa uusien työpaikkojen luomiseen, erityisesti vihreiden työpaikkojen luomiseen. Viime viikolla me järjestimme ryhmässämme tärkeän kokouksen kokouksen, jossa oli Josef Stiglitz ja muut, ja he sanoivat, että meillä on vaihtoehto niukkuudalle. Kasvupolitiikka työpaikkojen luomisen politiikka, tulojen luontipolitiikka, tämän puolesta me taistelemme ja tämän tulisi olla myöskin neuvoston ja komission tehtävä ja tavoite. Ja tuolloin me voisimme myöskin saavuttaa 2020 ilmastotavoitteet tai 2030 ilmastotavoitteet, ympäristöpolitiikka, ilmastopolitiikka niihin päästään ainoastaan järkevällä, laadullisella, vihreällä kasvulla. Ja tätä me pyydämme ja toivon, että neuvosto vihdoinkin voisi antaa ensi viikolla positiivisen viestin Euroopan kansalaisille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Ferhofstadt. Uh, Hyvät kollegat, tämä on nyt itse asiassa viimeinen huippukokous, viimeinen Euroopan neuvoston tapaaminen ennen vaaleja. Ja tämä on mielestäni hyvä hetki luoda katsaus menneisiin vuosiin, viimeisen viiteen vuoteen, mitä on tehty ja mitä ei tekemättä ja minkälaisia tuloksia on saatu. Ensinnäkin sanoisin, että herra Barroso viisi viimeistä vuotta ovat olleet hyvin dramaattisia. Meillä oli finanssikriisi ja sitten valtioiden vakavarauskriisi, joka alkoi 2009 joulukuussa Kreikasta ja sitten oli arabikevät lähialueilla. Tämä oli tärkeää ja sitten amerikkalaisten ystävien kanssa oli tämä urkinta-asia, joka on yhä vielä käynnissä ja meidän pitää mahdollisesti saada uutta lainsäädäntöä siihen liittyen. Ja sitten meillä on tämä suuri krimin kriisi tällä hetkellä ja tämä muistuttaa ihan kylmän sodan jännitteistä, eli nämä viisi viimeistä vuotta ovat olleet aika hurja aikaa, ja meidän on muistettava, että aika paljon on tehty 2008 finanssikriisin alusta alkaen on tehty hyvin paljon. Meillä on uudenlaisia eh, sääntöjä Barnierin ehdotuksesta. Meillä on pankkien elvytys- ja kriisiratkaisusäästöt, meillä on talletustakuujärjestelmä, meillä on direktiivi, joka koskee markkinoita ja rahoitusvälineitä, markkinoiden väärinkäyttösäännöksiä, meillä on luottoluokituslaitoksia ja pääomavaatimuksia säännelty. Eli paljon on tehty tällä alalla ja paljon on tehty myös siksi, että komissiojäsen Rehn on ryhtynyt Meillä on vihdoin vakaussopimustakin pantu täytäntöön. Näin ei aikaisemmin ollut, että oli sisältöjen mukaisesti toimittu. Ja sitten myös Euroopan keskuspankki on ryhtynyt myönteisiin toimiin ja on myönnettävä, että kyseessä on Dragin suoran kauppojen takia se tapahtunut, että markkinoiden jännitteet ovat vähentyneet ja myös poliitikkoihin suuntautuvat eh, jännitteet ovat vähentyneet ja näin on saatu uudistuksia tehtyä. Mutta on kuitenkin kerrottava kansalaisille totuus Euroopassa. Kriisi ei ole vielä ohi siksi, että taantuman loppu on nyt edessä. Ei voida sanoa, että oltaisiin nyt kasvun vaiheessa, vaan nyt on eh, tällainen stagnaatiokausi, nollan ja kahden prosentin välinen kasvu. Kyllä tämä on kasvaa, mutta ei se ole tarpeeksi kasvua, että voitaisiin vähentää näitä valtavia työttömyyslukuja, mitä on Euroopassa. Tämä johtuu siitä, että meillä on kaksi asiaa, jotka puuttuvat. Tässä Hannes Svoboda vertasi tilannetta Yhdysvaltojen tilanteeseen. Miksi tässä on tällainen ero? No siksi, että siellä on pankkiongelma ratkaistu ja meillä on vielä pankkikriisi valloillaan. Emme vielä ole saaneet aikaiseksi sellaista järjestelmää, jolla voitaisiin siirtää rahat pankilta reaalitalouteen. Tästä on tässä kyse. PK yritys Kreikassa, sillä on vielä 7, 8, 9, 10 prosentin eh, korkotaso, jos haluaa investoida. Sama koskee pientä italiasta yritystä. Emme pääse tästä eteenpäin, jos emme ensiksi saa aikaiseksi pankkiunionia. Ja minä suhtaudun epäilevästi tämän päivän kolmikantan neuvottelun tulokseen, kun katson, mitä neuvosto Ekofin eilen päätti, jos siellä nyt jotain päätettiin, koska tämä ei ole kovin selvää. Ja toinen asia, mitä tarvitaan, on eurooppalainen lähentymispolitiikka. Me tarvitsemme uutta talousstrategiaa Lissabonin. Strategia ei onnistunut 2020, agenda ei onnistunut siksi, että ne eivät ole tarpeeksi sitovia. Jos on yhtenäisvaluutta, niin tarvitaan myös lisää lähentymistä ja tarvitaan lisää sitovia talousstrategioita eri unionin osien välille. Ja sitten viimeinen seikka, tämä on aivan eri asia, nämä viisi viimeistä vuotta, hyvä puhemies ja puheenjohtaja, meillä ei ole ollut tarpeeksi yhtenäisyyttä ulkopolitiikassa. ja tämä käy ilmi nyt Ukrainan ja Krimin kriisissä. Me emme ole tarpeeksi rohkeita. Kyseessä on meidän naapurialueemme, puhumme Ukrainasta ja itse asiassa kyseessä on Euroopan maa. Kun menee Odessaan tai Kiovaan, niin siellä näkee, että on Euroopan keskiössä. Ja se, mitä me teemme tässä nyt, miten suhtaudumme tähän tragediaan, mikä Krimillä on käynnissä. Meillä on minkäänlaista vakavasti otettavaa strategiaa, mutta tarvitsemme sellaisen. Meidän on lähdettävä liikkeelle mielestäni useammastakin seikasta. Tarvitaan todellinen yhteinen energiapolitiikka, niin kuin Graham Watson sanoi, tarvitsemme sitovia tavoitteita tavoitteita. Tämä on ainoa tapa saada aikaiseksi yhteinen energiapolitiikka. Tarvitsemme myös todellisia sanktioita, jotka on kohdistettu eh, Venäjään, tätä likaista rahaa koskien, mikä Venäjältä tulee ja se sitten menee Saksaan, Lontoon, Cityin eh, ja siellä investoidaan samoin Ranskassa. Tarvitaan todellisia sanktioita, sillä muuten tämä asia eh, jää taas eh, jumiin pitkäksi aikaa Krimillä vuosien ja vuosikymmenen ajaksi. Nyt on ymmärretty, että kyseessä on sellainen Venäjän johtajisto, joka ei enää toimi kylmän sodan jälkeisen konsensuksen mukaisesti. Kyseessä ei enää ole 90-luvun Venäjän johto ja sitä seuraavien vuosien johtotapa, vaan nyt tämä nykyjohto ei ole valmisena hyväksymään entisten osiensa eh, kostomuutta. Tämä alkoi 2008 Georgiasta ja se jatkuu nyt Krimillä. Ainoa tapa pysäyttää se on olla rohkeita, urheita. Euroopan unioni on tehtävä se, mitä on tehtävä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreistä Harms. Hyvät kollegat, on hyvä, että tämä viimeinen huippukokous tänä keväänä, jota tekin olette nyt valmistelemassa, niin ehkä te nyt voisitte vähän miettiä, mitä on tehty. Hyvin usein viime vuosina on käynyt niin, että olemme kuulleet komission puolelta, että kriisi on hallussa, mutta nyt tämän toisen puheenjohtajakauden jälkeen komissiossa EU-ssa ollaan nyt tilanteessa, jossa on hyvin paljon eroja esimerkiksi etelän ja pohjoisen välillä, eri yhteiskuntien välillä. Ja tämä tilanne on pahempi kuin viisi vuotta sitten ja paljon pahempi kuin kymmenen vuotta sitten. Ja me olemme nyt sitten velvollisia selittämään, mikä on mennyt pieleen. Ainakin minusta se olisi erittäin hyvä. No nyt haluaisin keskittyä sitten keskusteluun, joka liittyy energia- ja ilmastopolitiikkaan – ja sitten miten Euroopan teollisuus pärjää tulevaisuudessa. No olen jo kuullut, kuinka hyvin vaikeaa on miettiä kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa. No katsokaa vaikka Saksaa. Sitähän voidaan nyt kuvata teolliseksi erä, erämaaksi, koska meillä on kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Jos on kunnianhimoisia tavoitteita, niin sitten teollisuus ei pärjää. Monet katsovat näin. No tietysti tälle voi nauraa, mutta tällaiset typerät tulkinnat ovat löytäneet tiensä myöskin eurooppalaisiin strategioihin. Yhden lainsäädäntökauden aikana komission puheenjohtajana te Barroso olette vaikuttanut siihen, että meillä pitää olla kunnianhimoista energia- ja ilmastopolitiikkaa Piibalksin kanssa – ja tällä lainsäädäntökaudella te ja teidän tiimin, esimerkiksi komission jäsen Oettinger, te olette varmistaneet sen, että se mitä on saatu aikaan, puretaan jälleen. Ja kun ajatellaan energia- ja ilmastotavoitteita, niin nyt me olemme todellakin pohjamudissa, kun ajatellaan nyt tätä maailmanlaajuista tilannetta. Ja on naurettavaa, millaiset uusiutuvien energialähteiden tavoitteet meillä on. Ja nyt varsinkin kun katsotaan itään, niin on aivan mieletöntä, siis strategisesti täysin älytöntä toimia näin. Siis miten te voitte perustella tämän? Te pitää toimia ajoissa, ja sen pitäisi tapahtua nyt tässä neuvoston kokouksessa. Eli teidän täytyy puuttua tähän vastuuttomuuteen energia- ja ilmastopolitiikassa, koska muuten Pariisissa ei saada mitään YK huippakouksen tavoitteiden suhteen hyviä ratkaisuja. Nyt on puhuttu tästä kahden askeen asteen tavoitteesta, ja meidän täytyy nyt katsoa sitten, miten voimme estää tämän tuhoisan ilmastonmuutoksen. Ja te olette myöskin korostaneet ajatusta, että kun on kunnianhimoista ilmastonsuojaa ja teollista innovaatiota, niin ne voidaan yhdistää. No nyt olen juuri saanut kuulla Krimin suunnalta ja Venäjän suunnalta, ja mitä nyt sitten saadaan kuulla Välimeren eteläpuolelta. Energiatehokkuus ja resurssitehokkuus maailmassa, jossa on rajalliset resurssit, jossa harjoitetaan politiikkaa, kansoja kiristetään. Ja meidän pitäisi kuitenkin toimia energia- ja resurssitehokkaasti, ja sen pitäisi olla strategiamme ytimessä. Ja te komission puheenjohtajana olette tukeneet tätä Tachanin ja Oettingerin kanssa. Mutta kiitos. Farms. <clears throat> Kiitoksia. Seuraavaksi EKR-ryhmästä Zaradil. Eh, Kiitos, puhemies. Minun maani liittyi Euroopan unioniin kymmenen vuotta sitten. Me liityimme Euroopan unioniin eh, suurella innolla. Ja nyt luottamus Euroopan unioniin Tsekin tasavallassa on noin 34 prosentin tietämissä. Se on hyvin alhainen lukema ja saa minut miettimään, missä on syy tähän alhaiseen lukemaan. meillä on vanha tsekkiläinen filmi, jossa puhutaan siitä, missä DDRn kollegat tekivät virheen. Ja ja tätä minä mietin. Tässä on puhuttu luottamuksen menettämisestä ja pk-yritysten menettämisestä ja on oikein puhua siitä, koska yhtäältä me tuemme niitä, mutta toisaalta me tukehdutamme ne byrokratiaan jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia tai ympäristöä, mutta kymmenen vuoden Baroson kauden aikana eurooppalaisen säännöstön, yrityssäännöstön määrä on kasvanut ja kasvanut. Ilmastopolitiikka, no ilmastopolitiikka on ollut täysi fiasko ihmiset omassa komissio kollegiossanne toteaa tämän 20 prosentin nousu eh, energiana tukkuhinnoissa, 17 prosentin nousu eh, energian hinnassa yrityksille. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu ilmastopolitiikastanne ja siitä, että tuette uusiutuvia energiavaroja. Ja kun me tavoittelemme näitä kunnianhimoisia tavoitteita, puhumme vuodesta 2020 jopa 40 prosentin päästövähennystavoitteista, silloin me vedämme mattoa jalkojemme alta. Ja nyt sitten kilpaillaan siitä, kuka pääsee komission puheenjohtajaksi, poliittiset puolueet valitsevat kandidaattejaan – ja tämä sotii Lissabonin äh, sopimusta vastaan, jossa puhutaan Euroopan parlamentin päätäntäoikeudesta asian suhteen. se, että pitäisi ottaa huomioon Eurooppa-vaalien tulos ja vastaus kriisiin, jossa Euroopan unioni on, ei ole herra Verhofstadt. Hän on täysin tuntematon henkilö Euroopan unionissa. Jos me emme muuta Euroopan unionin paradigmaa, niin silloin mitään edistystä ei tule tapahtumaan. Kiitokset Euroopan vasemmistosta Zimmer. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Barroso, neuvoston puheenjohtaja. Huippukokouksessa käsitellään eurooppalaista talouden ohjausjaksoa ja sitten siellä katsotaan, kuinka myönteisiä nämä tulokset ovat. Ja nyt myöskin ovat Euroopan vaalit tulossa. Ja todennäköisesti olisi naivia kuvitella, että hallitusten päämiehet haluavat tehdä selkeitä julistuksia. Olen aina todennut, että meidän täytyy nyt oppia tästä epäonnistuneesta kriisinhallinnasta. Talouden elpyminen, johon te jatkuvasti viittaatte, tähtää lähinnä siihen, että kriisin uhrit, ne, jotka eivät ole mitenkään keinotelleet, eivätkä kiertäneet veroja. Eli näiden pitäisi olla sitten vastuussa. No sitten talouden elpyminen ei koske näitä uhreja. Talous, rahoitus ja sosiaalinen epätasa-arvo on liian suurta jäsenvaltioissa. EU:ssa on leikattu julkista budjettia ja siellä rasitaan niitä, jotka eivät mitenkään ole liittyneet kriisin syntymiseen. Toisaalta Saksassa vuonna 2013 oli 199 miljardia ylijäämää viennissä, ja tämä on suurin viennin ylijäämä maailmassa ja myöskin Saksan historiassa kautta aikain. Komission jäsen Rehn on viitannut tähän, ja samalla hän totesi, että Saksassa investoidaan liian vähän. Saksan hallituksen rooli EU:ssa sitä voidaan verrata FC Bayern jalkapallojoukkueeseen. Kumpikin on huipulla, kumpikin on yhteydessä kansainväliseen rahoitukseen. FC Bayerilla on puheenjohtaja, joka on valtavasti keinotellut 27 miljardin edestä. Ja hän on myöskin sitten antanut ylimielisiä neuvoja esimerkiksi, miten Saksan jalkapalloliigan asioita voitaisiin hoitaa. Ja sitten Merkel ja valtiovarainministeri Schäuble. No mielestäni toi yhden voitto on toisen velka, ja Saksan resepti toimii ainoastaan Saksassa ja lyhytaikaisesti. Jos tähän ei puututa, niin silloin EU:ssa käy sitten Damokleen miekka seuraavissa vaaleissa. Sitten kun ajatellaan ohjausjaksoa, niin nyt on sitten otettu makrotalouden valvontaan velkaantuneita valtioita. Ja miksi Saksa ei myöskin sitten ole makrotaloudellisen valvonnan alaisena? Siellä on puhuttu nyt vähimmäispalkasta ja valtavista kestävistä investoinneista. Huippukokouksessa käsitellään myöskin komission ilmastotavoitteita 2020-2030. Olen kahuissani pannut merkille, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole kunnianhimoisia, niissä ei ole mitään sitovia tavoitteita ja myöskään tehokkuuteen ei voida, tehokkuuden osalta ei voida toivoa mitään. Uskon vakaasti, että nyt kriisin aikana EUn voi olla tehokas ainoastaan silloin, jos meillä on todellista sosiaalista, ekologista muutoksia, jos meillä on vähimmäistandardeja Euroopassa käytössä, ja meidän täytyy ottaa ihmiset kehityksen ytimeen ainoastaan tällä tavalla voimme päästä eteenpäin. E Kiitoksia tämän EFD-ryhmästä Farage. Kiitos jopa tämän talon normaalin tilanteen huomioon ottaen täällä on nyt aika hurja ilmapiiri. Täällä Barroso on nyt paikalla ja sanoo, että ja eh, kuitenkin vain 45 ihmistä on paikalla 750. Miksi? No, minä olen ollut täällä 15 vuotta, mutta viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut suuri muutos. Eurooppalainen unelma on murentunut, todellakin murentumassa. Täällä on muutama äh, intohimoinen ihminen etu eh, rivillä ja komissiossa, jotka todellakin haluavat Euroopan Yhdysvaltoja, mutta ei suurin osa halua. MEPit kyllä haluavat työpaikan, ja haluavat päästä vaaleissa takaisin, mutta into on vähenemässä tämän projektin suhteen. Kaksi suurta erhettä on tullut ensinnäkin euroalueen laajentaminen, jos kyseessä olisi vain Saksan ja muutaan Pohjoismaan liitto, tämä olisi toiminut, mutta se, että Välimeri otettiin mukaan, tämä on todellinen katastrofi. Ja toinen ongelma on se, että ihmiset saavat vapaasti liikkua etelän ja idän suuntaan. Me olemme olemme Britanniassa olleet todella avoin maa verrattuna muihin satojen vuosien ajan. Meillä on nyt 4000 ihmistä joka viikko, jotka tulevat eh, Euroopan unionin ja jäävät sitten eh, vuosikausiksi. Tämä osoittaa, että EU ei toimi taloudellisesti avoimet ovet muuttoliikkeille, muuttaa yhdys- yhteiskuntaa sillä tavoin, miten ihmiset eivät halua. Ja sitten jos ajatellaan taloutta, herra Barroso, te puhuitte talouden renessanssin mahdollisuudesta. Tämä kuulostaa hyvältä ja on hyvä, että on vain vähän sääntöjä, mutta sitten sanotte, että meidän on pyrittävä ilmastonmuutoksessa hiilitavoitteisiimme. Amerikkalaiset ovat valinneet liukekaasun, liuskekaasun ja Kiinassa taas jatkuvasti kaivetaan hiiltä ja rakentaan hiilivoimaloita Tämä ilmastonmuutospolitiikka täällä tuhoaa työpaikkoja ja valitsijat voivat 72 päivän kuluttua tehdä päätöksiä. todennäköisesti seuraava parlamentti on paljon innostavampi kuin tämä tämän aamuinen. Kiitos. täällä on sininen kortti Sinclairilta. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Bin, äh... Siis kenelle teidän kysymyksenne on osoitettu? Faragelle, selvä. Uh, Kiitos, puhemies. Herra Farage, kun työttömyys on edelleen ongelma Euroopassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin onko herra Farage sitä mieltä, että veronmaksajien rahoja hänen sihteerikorvaustaan on oikein käyttää hänen vaimonsa ja entisen rakastajattarensa palkkaamiseen? Onko tämä veronmaksajien varojen järkevää käyttöä? Haluatteko vastata tähän? Tuskinpa tähän nyt vastata ollenkaan. Yes, sitten McGuinness, olkaa hyvä. I hope you will answer my question. Paras toivottavasti vastaatte minun kysymykseeni. Te puhuitte jännityksestä politiikassa. Ja kaikella kunnioituksella en halua politiikkaan jännitystä, haluan ihmisiä, jotka tekevät työtä. Voisitteko jäädä tänne saliin ja kuulla näitä vastauksia niiltä, jotka ovat täällä? Yleensä te olette lähteneet pois salista ja sanoitte, että innostus EUta kohtaan on vähenemässä. Mielestäni UKIPin kohtaan innostus alkaa vähetä. Jos tässä olisi ollut kunnon kysymys, ehkä voisin siihen vastata. Euroskeptismi kasvaa ympäri Euroopan unionin. Ei kukaan täällä, edes nämä maniatikot, jotka tämän hankkeeseen uskovat tätä, lähtevät kyseenalaistamaan. Se tulee kaikkialta, oikealta keskustasta ja vasemmistosta. Ja syy siihen, ja tehän tulette Irlannista, eli teidän pitäisi tämä ymmärtää hyvin ja syy siihen on se, että kukaan ei ole koskaan antanut suostumusta sille, että meillä olisi poliittinen Euroopan unioni. Ranskalaiset ja hollantilaiset hylkäsivät perustuslain ja sitten sillä nimeksi Lissabonin eh, sopimus ainoastaan. Irlanti otti siihen kunnolla kantaa ja Irlannin kansa hylkäsi sen. Ette voi siis sanoa, että Euroopan Yhdysvaltoja ihmiset kannattavat ehkä Robert Reding ja herra Barroso ja muut on täällä eturivissä tähän uskoon, mutta ihmiset Euroopassa eivät siihen usko. Sitten sitoutumattomista Brons, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. No mistä kokouksessa on kyse? Välillä täytyy kerätä tieto eri lähteistä, ikään kuin kyseessä olisi palapeli. Tuleva huippukokous käsittelee talouden ohjausjaksoa ja siihen liittyy se, että komissio tekee tarkistuksia uudistusohjelmien osalta, esimerkiksi työmarkkinauudistuksia. Myöskin on puhuttu teollisuuden kilpailukyvystä ja siitä, että tarvitaan vahva teollinen pohja, joka johtaisi työpaikkoihin ja talouskasvuun. Jos katsotaan Ecofinin kokousta, joka pidettiin 16. helmikuuta 2012 liittyen ohjausjaksoon, voidaan huomata, että uudistusten pitää keskittyä työmarkkinoihin – erityisesti palkkamekanismeihin, jotta voidaan varmistaa työvoimakustannusten sopeuttaminen. Eli meillähän on nyt talouksia, joissa noudatetaan globalisaatio, idealio, eh, ihanteita ja että palkkoja pitää alentaa, jotta voidaan kilpailla nousevien talouksien kanssa. Kiitoksia sitten kansanpuolesta Jannakun. Paljon kiitoksia puhemies. On totta, että nyt pidetään viimeinen huippukokous ennen Eurooppa-vaaleja ja tällä on suuri merkitys. Ja tietenkin asialistan sisällössä painotetaan eurooppalaista ohjausjaksoa, joka on ollut hyvin positiivinen menetelmä, josta tehtiin päätös viime vuosina Olemme nyt viemässä päätökseen viiden vuoden kriisin kauden. Kriisi oli hyvin vakava ja sen aikana tehtiin päätöksiä ja ryhdyttiin toimiin. Esimerkiksi vakaussopimus, sitä pidetään välttämättömänä eikä sitä rikota, ei pienissä eikä suurissa maissa ja myöskin omalla alueellamme euroopan reuna alueella tapahtui suuria muutoksia Tuleeko näistä syntymään arabikevättä vastaava tilanne Euroopan unionin sisällä? Ei. Ponnistuksista huolimatta hallituksen välisyys edelleen on perustoimintamuoto Euroopan unionissa sisällön suhteen No, joskus näissä on viivästyksiä ja syntyy jäsenyltiön, jäsenvaltioiden välillä on yhteenottoja. Mutta tällaista ei Euroopan unionin alkuvaiheessa tapahtunut Kuitenkin me olemme saaneet aikaiseksi yli 50 vuotta rauhaa kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja tämä on huomattava saavutus Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy tuoda esille negatiivisia puolia, mutta myöskin positiivisia puolia. ja Meidän täytyy tehdä selväksi sen, että me emme voi vastata kollegojen käytännön kysymyksiin, jos meillä ei ole todellista eurooppalaista hallintoa. Ja tällä hetkellä meillä ei ole todellista eurooppalaista hallintoa. Ja täten me tarvitsemme erilaista Eurooppaa. Jotkut puhuvat enemmästä Euroopasta, mutta me tarvitsemme erilaista Eurooppaa, jossa tehdään selväksi se, mikä kuuluu jäsenvaltioille ja mitkä asiat kuuluvat eurooppalaiselle tasolle jotta Euroopassa saadaan tarvittavat muutokset aikaiseksi. Oli kysymys veronkierrosta tai siitä, että tuodaan oikeusjärjestelmiä lähemmäksi tai viedään päätökseen yhteismarkkinat. tämä on se asia, josta seuraavassa huippukokouksessa vaalien jälkeen tulisi keskustella. Ja toivon todellakin omasta puolestani, että euroskeptisyys, josta herra Faragekin puhui, toivon mukaan, että sillä ei ole tulevalla kaudella suurta sijaa. Kiitos. Sitten ryhmästä Kiitos. puhemies. Pankkiunioni on ehkä tämän parlamentin ja komission tärkein perintö, kun ajatellaan Euroopan jälleenrakentamista kriisin jälkeen. Neuvoston mukaan tämä on vielä mahdollista hoitaa tällä parlamenttikaudella, mikäli poliittista tahtoa löytyy. Komission panos on ollut hyvin keskeinen kun on laadittu näitä lainsäädännöllisiä tekstejä, mutta parlamentti olisi halunnut nähdä, että sama komissio olisi ollut paljon aktiivisempi ja päättäväisempi puolustaessaan lainsäädäntöprosessia yhteisössä. Johannes Turnaris, Ecofinin puheenjohtaja ja euroryhmän puheenjohtaja Dijsselbloem tekivät yhteistyötä ja lähtivät neuvotteluihin, ja heillä oli vakavasti otettavia ehdotuksia, joiden avulla olisi saatu aikaan konsensus, mutta aika alkaa loppua. Mutta tämän ei saa antaa vaikuttaa tämän tekstin laatuun. Parlamentti on yhtenäinen, esittelijät, poliittiset ryhmät, puhemies ovat sel- antaneet selkeän neuvotteluvaltuutuksen. Me haluamme pankkipäätöslauselman, joka on uskottava ja jota voidaan kuvata riittävän vakaaksi. Osakkeenomistajat ja veromaksajat ja muut täytyy säästää. Tässä päätöslausamassa meidän täytyy varmistaa, että pankit rahoittavat pelastusmekanismin mahdollisuuksensa mukaan. Mielestäni tämän ainoa tapa, jolla voimme olla uskottavia alusta pitäen. Parlamentti on avoin neuvotteluille näiden periaatteiden pohjalta, mutta jos periaatteet unohdetaan, niin sitten sopimusta ei saada aikaan. Ja huono sopimus vaarantaisi koko pankkiunionin uskottavuuden, ja me olemme sitoutuneita siihen, että tämä lainsäädäntöteksti saadaan hoidettua loppuun, mutta me tarvitsemme sitä, että kumpikin osapuoli on mukana, jos haluamme onnistua. Meillä on hyvin paljon vastuuta nyt harteillamme, mutta meidän on varmistettava, että toimielimet toimivat kunnolla. Frau Evans. Kiitoksia sitten Evans. Thank you, President. Kiitos puhemies. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhutaan 2030 energia- ja ilmastopuitteista, joka on käsittelyssä ensi viikolla. Ja meidän pitää olla kunnianhimoisia, sillä nyt on yhä kiireellisempää vähentää päästöjä, jotta voidaan välttää vaaralliset lämpenemistasot. Tarvitaan sitovat tavoitteet energiatehokkuudelle ja on lisättävä myös eh, uudistuvia energianlähteitä. On kuunneltava tiedettä, komission tutkimukset osoittavat, että jos on korkeammat eh, tavoitteet, niin voidaan vähentää energian tuontia ja säästää. Tämä ei ole ainoastaan ympäristöargumentti, vaan myös taloudellinen argumentti. Tarvitaan lisää työpaikkoja, erityisesti nuorille tarvitaan kestävää työllisyyttä energia-alalla. Minä tiedän omasta vaalipiiristäni Walesista, että siellä odotetaan, että EU toimii etulinjassa. Meidän on toimittava lupaustemme mukaisesti, että me torjumme tehokkaasti ilmastonmuutosta ja toimintaneuvosto vastaa tähän haasteeseen. E Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmästä Salviini. Kiitoksia, puhemies. Euro on kuollut. Monet sanovat näin, euro on kaput. Ja näin saattaa käydä myöskin Euroopassa. Se syntyi hienosta ajatuksesta. Jos on euroskeptikkoja, niin se johtuu siitä, että kriisi, verot, työttömyys, itsemurhat, nälkä, 15 aikana kaikki nämä ilmiöt ovat lisääntyneet. Ikävä kyllä Barrosolla nyt näköjään ei ollut aikaa kuunnella minua ja vähän kritiikkiä. Brysselissä ehkä jotkut vielä suojelevat monikansallisia yrityksiä ja pankkeja. On puhuttu energiasäästöstä, yritysten elvyttämisestä. Intia, Kanada, Yhdysvallat, Japani, he suojelevat kyllä omia yrityksiään. Me emme tee edes sitä. Ja sitten puhutaan nyt eurosta, joka on kuollut pystyyn. Ja nyt sitten on uhrattu tuhansia yrityksiä ja, ja palkkojen leikattu. Ja jos ette halua, että Eurooppa kuolee euron mukana, niin meidän täytyy rakentaa kaikki alusta lähti uudelleen, muuten ei hyvä heilu. Kiitokset teidän kansanpuolesta Hoil. Puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin edistystä on saatu aikaan EU:ssa. Se on täysin selvää. En tiedä, miten nyt voidaan puhua mistään jättiongelmista. Ja toiseksi Euroopan taloudessa ja teollisuudessa on ollut ongelmia kasvun ja työllisyyden suhteen, joten meidän täytyy puuttua tähän kysymykseen. Tällä hetkellä 27 prosenttia oli tämä lukema vuonna 90, nyt se on 15 prosenttia teollisuuden osalta. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että teollisuuden vähentyminen EUn jäsenvaltioissa saadaan kääntymään. Ainoastaan viidessä maassa teollisuuden arvo on vuodesta 2007 lähtien noussut 25 maailman vahvimman yrityksen joukossa yhdeksän eurooppalaista. Eli meidän täytyy huolehtia teollisuudesta paremmin ja kasvusta, eikä vain käyttämällä rahaa, vaan meidän pitää luoda sääntöjä, meidän pitää poistaa turhia esteitä. Ja Harms, en ole samaa mieltä teidän kanssanne. Ei kyse ole siitä, että aina pitäisi miettiä uusia tavoitteita ja tällä tavalla rasitetaan turhaan teollisuutta, vaan kyse on siitä, että meillä on järkeviä tavoitteita, järkeitä, järkeviä hankkeita. Meillä pitää olla kannustimia ja siellä, missä valtion toiminnalla on järkeä, niin niitä pitää edistää ja meidän täytyy järjestää tukea yritykselle. Ja viime vuosina tilannetta olisi kyllä voitu parantaa huomattavasti. Meidän pitää edistää teollisuutta selvästi, meillä pitää olla enemmän kilpailukykyhankkeita, meillä pitää olla, kuten komissio on ehdottanut, 20 prosentin teollisuuden taso pitää saada takaisin – ja sitten meidän täytyy muistaa nämä kaikissa laissa, joita luodaan, eli meidän täytyy edistää kilpailukykyä ja katsoa, onko tästä hyötyä vai haittaa teollisuuden kehityskyvylle ja kilpailukyvylle Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia sitten Guerrero SND-ryhmästä. Presidente. Kiitos puhemies. Muutama minuutti sitten herra Svoboda viittasi siihen, että on olemassa vaara, että tämä uusi Eurooppa-neuvosto että se jäisi toimimatta, eli ajateltaisiin, että tässä on tilanne business as usual ja toisaalta olisi vain pienin yhteinen nimittäjä käytössä, eli toisin sanoen oltaisiin hyvin epäkunnianhimoisia, jos ajatellaan energiaa, niin muutama viikko sitten tämä parlamentti hyväksyi ilmastotavoitteensa ja hyväksyi, että ponnisteltaisiin 30 prosenttia uudistuvien energialähteiden osalta, 40 prosenttia vähennyksiä ja äh, energiatehokkuutta myös 40 prosenttia. Ja komissio ei nyt odottamaan parlamentin päätöstä, vaan teki ehdotuksen, joka oli paljon vähemmän kunnianhimoinen. Tämä äh, tässä mm, uudistuvien energian lähteiden osuus oli paljon vähäisempi ja energiatehokkuuden osalta ei ollut minkäänlaisia ehdotuksia. On kerrottu, että sellainen on tulossa syyskuussa ja tämä tapahtuu juuri ennen tämän komission loppua, jos e, komission jäsen tämän asian huomioon, voisi ajatella, että koskaan on liian myöhäistä toimia, jos nyt ollaan kunnianhimoisia Eh, energiatehokkuuden osalta, niin nyt voitaisiin vielä toimia. Mutta tilanne nyt kuitenkin se, jos ajatellaan Fukushiman onnettomuutta ja uutta tekniikkaa, joka on yhä tehokkaampaa, ja jos ajatellaan tilanteita, kuten Ukrainassa tällä hetkellä. No, kaikki tämä johtaa siihen, että on ponnisteltava lisää uudistuvien energialähteiden osalta, energiatehokkuuden osalta ja yhteyksien parantamiseksi. Meidän ryhmämme on taistellut sen puolesta, että olisi sitovia tavoitteita, jotka ovat kunnianhimoisempia. Saksa on kunnianhimoinen energiapolitiikassaan, mutta muita maita, kuten Espanja, jossa valitettavasti näin ei tehdä. Kaikki se, mitä on ponnisteltu uudistuvien energia räjähteiden alalla on tuhottu ja on saatu aikaiseksi eh, sähköalalla kaaosta. Ja nyt varmasti ollaan aika kaukana siitä, mihin oli pyritty. Kiitos. Kiitoksia sitten kansan puolesta Lavia. Grazie, signor. Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen. On selvää, että nyt on yksi sellainen hetki, jolloin kansalaiset kiinnittävät huomiotaan toimielimiin. Nyt ollaan lähellä Eurooppa-vaaleja. Ja nyt täytyy katsoa sitä, mitä on tehty näinä vuosina ja mitä, luvataan, mitä on luvattu tehdä tulevina vuosina. Se, mitä on tehty, ei varmasti ole ollut riittävää, koska tulokset ovat kaikkien nähtävissä. On suuria eroja Euroopassa, kun katsotaan kasvua eri maiden välillä. Euroopan olisi pitänyt tehdä enemmän, olemme tehneet vähän, ja kevään neuvosto, joka perinteisesti on käsitellyt kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä. Se on nyt ottanut kolme asiaa esityslistalle. Kilpailukyky, ilmasto ja talouden ohjausjakso. Ovatko nämä aineita kysymyksiä, joihin pitää puuttua, vai pitääkö meidän miettiä uusia välineitä? Tarvitaanko uusia elementtejä? Tarvitaan enemmän joustavuutta, jotta voimme vauhdittaa kasvua. Tarvitaan uusia rahoitusvälineitä, jotta voimme tukea yritysten kasvua. No, nuorisotaku on varmasti hyvä, mutta resursseja on vähän. Ei voi kuvitella, että tällä tavalla voitaisiin vastata suuriin haasteisiin, joita meillä on, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä, joka on hyvin korkealla tasolla joissain maissa. Sitten pankkiunioni. No se on tietysti tärkeä askel eteenpäin ja meidän täytyy viedä se päätökseen, mutta todellakin meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta korkotasot yritysmaailmassa laskesivat kaikkialla Euroopassa, koska tällä hetkellä erot ovat liian suuret monsieur le président. Kiitos puhemies. Herra Barrosoa meidän keskustelumme ei kiinnosta ja kuitenkin kyseessä on hänen viimeinen keväthuippukokouksensa ja voin olla tästä vain iloinen, koska Puheenjohtaja Barroso ei ilmiselvästikään ole tajunnut, mistä keväisissä huippukokouksissa on kysymys. Siinä ei voi olla kysymys siitä, että otetaan käyttöön vain niukkuuden eurooppalainen ohjausjakso. Ei voi olla kysymys huippukokouksesta, jossa ei nähdä sitä yhteiskunnallista kuilua, joka kymmenen vuoden Barroson valtakauden jälkeen on olemassa. Ei voi olla kysymys ohjausjaksosta, jossa sanotaan, että täytyy olla sosiaalisia indikaattoreja, mutta niistä ei vedetä minkäänlaista minkäänlaisia johtopäätöksiä. Ei voi olla kysymys eurooppalaisesta ohjausjaksosta, joka on sitä mieltä, että kasvuennusteet ovat tyydyttäviä ja joka on sitä mieltä, että 2020 strategia on menestys, kun kaikki indikaattorit ovat miinuksella ja mitään Eurooppa 2020 tavoitteita ei saavuteta. Ja nyt on aika muuttaa komissiota ja enemmistöä, jotta saadaan aikaan todellista eurooppalaista strategiaa, josta me saamme kokonaisnäkemyksen ja joka mahdollistaa sen, että me voimme asettaa etusijalle julkiset ja yksityiset investoinnit, joka mahdollistaa sen, että työllisyydestä tehdään todellinen painopistealue. Ja tähän, herra barroso siinä hänellä on ollut intuitioita noin seitsemän vuotta sitten. Silloin hän määritteli eurooppalaisen energiastrategian. Ja kuitenkin nyt on nähtävissä, kuinka hän oli kykenemätön täytäntöönpanemaan tätä strategiaa. Me olemme energiakuilu EUn partaalla. Meitä ei ohjaa kukaan, meillä ei teollisuus ole uudelleen heräämässä kukoistukseen. Miten me saamme teollisuuden uudelleen kukoistukseen? Projekti oli olemassa, mutta siihen tarvitsi, tarvittiin hieman poliittista tahtoa ja tähän ei komissiossa kyetty. Meidän täytyy laittaa päätös tälle eurooppalaiselle energiayhteisölle ja saada työllisyyttä Eurooppaan. Olen iloinen siitä, siitä, että me voimme ehkä myöskin päästä verotuksessa eteenpäin, jotta me voimme saattaa taloudenkin auttamaan meitä tavoitteiden saavuttamisessa. sitten kansanpuolesta Odin. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella puheenjohtaja Barrosoa ja Van Rompoita kaikesta siitä, mitä tehdään kun saadaan poliittista eh, ajattelua aikaiseksi. Ja minusta olisi hyvä, että kääntyisi Ranskan presidentin puoleen. Hän on mukana Euroopan neuvostossa. Ei pidä puhua Barrosolle, hän panee vaan täytäntöön sen, mitä me päätämme. On harmi, että ei ole olemassa samanaikaista huippukokosta, joka on vakaussopimuksessa mainittu. Mitä tulee teollisuuspolitiikkaan, tämä on hyvin tärkeä ala, olisi tärkeää, että hallitusten ja valtioiden päämiehet miettisivät sitä, miten kaikkialla voitaisiin käyttää hyödyksi onnistuvaa teollisuuspolitiikkaa. Jos ajatellaan kilpailupolitiikkaa, niin meidän alueellamme Limsanissa on, ei vielä olta päästy yli siitä, että ei ole hyväksytty eh, yritysten uudistus pyrkimyksiä. Meidän on todellakin huomioitava eh, todelliset tarpeet. Nyt ei voi olla vastavuoroisia ja tämä pätee myös eh, rahapolitiikkaan. Ja sitten vaaleista viimeinen sana pitää antaa kansalaisille. Olisi hyvä, jos viimeisessä istunnossa voisimme käydä laaja keskustelua asiakirjojen pohjalta, jossa olisi käytössä myös Euroopan neuvoston ajatukset ja asiakirja liittyen 2020 strategiaan ja ne ajatukset, jotka liittyvät budjettilausekkeen uudistamiseen 2016. Oli Veresillä teille kysymys. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Herra Odi, te varmaankin olette hieman valikoivasti lukenut ajankohtaisia asioita, koska ehkä ette huomannut, että Ranskan presidentti on tehnyt ehdotuksia energian suhteen, mukaan lukien ranskalais-saksalainen yhteistyö. Ja minun mielestäni tämä vastaa juuri sitä ehdottamamme strategiaa. En nyt ihan oikein ymmärtänyt, oliko tämä kysymys minä olen tyytyväinen siihen, että Ranskan presidentti, toisin kuin hallitus vuosi sitten, nyt paneutuu suhteisiin Ranskaan ja Saksan välillä. Tämä on hienoa. Kiitos teidän kasapuolesta, Gyrk. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat. Euroopan teollisuusstrategia on hyvin tärkeä unionin kasvun ja työllisyyden osalta. Viime vuosina meidän mantereemme merkitys maailmalla on vähentynyt ja siksi Euroopan johdon tehtävä on vahvistaa kilpailukykyä, varmistettava se, että kilpailukyky otetaan mukaan kaikilla eri politiikan aloilla. Jos ajatellaan esimerkiksi unionin teräspolitiikkaa, minä olen siihen paneutunut ja ilmastopolitiikka, jossa ei muisteta talouskriisiä. Kaikki tämä on kilpailuhaitta teräspolitiikalle, jos ajatellaan pitkän aikan, pitkäaikaista kilpailukykyä on hyvin tärkeää, että 2030 ilmastopaketissa huomioidaan se, mikä on taloudellisesti mahdollista ja se, miten kansainvälisesti ollaan vähentämässä päästöjä vähemmän. Meidän on huomioitava myös energian hinnat, jos vertaamme kilpailijoihin, niin meidän kaksi tai kolme kertaa korkeammat energiahinnat ovat liian suuri taakka ja Brysselin ja jäsenvaltioiden on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voidaan eh, rajoittaa energiahinnan kasvua. Kiitoksia. Seuraavasti Rangel, samoin kansanpuolueesta. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin korostaa asiaa, joka on mielestäni ratkaiseva. Kun nyt ajatellaan asioita, joita neuvosto käsittelee. Eli kysymys, joka liittyy pankkiunioniin. Pankkiunioni on keskeinen asia ja meidän pitää olla avoimia ja joustavia neuvostossa, ja siellä komission ja parlamentin kantojen tulisi saada tukea. Pasus Kueljun hallitus Portugalissa on tehnyt jatkuvasti neuvostossa työtä, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota todelliseen pankkiunioniin, eikä jonkinlaiseen hallitusten väliseen sirpaloituneeseen pankkiunioniin. Kaikki tärkeimmät portugalilaiset ministerit ovat korostaneet, kuinka merkittävä pankkiuni on, ja samoin Steinmeier, Saksan valtiovarainministeri. Ja tämä on tärkeää Portugalille, Espanjalle, Kreikalle, Italialle ja muille maille. Meidän on varmistettava, että Pohjois-Euroopan yritykset saavat luottoa samoin ehdoin kuin Etelä-Euroopassa, ja yrityksiä ei pidä rangaista heidän kotimaansa tilanteesta. Meidän pitää varmistaa, että yritys, joka on kilpailukykyinen, saa samalla tavalla luottoa, oli se sitten Lissabonissa, Tukholmassa tai Ateenassa. Eli tämä oli viesti, jonka haluaisin teille välittää. Kiitos. Moi. Kiitoksesta Nistelrooy. Is eh, goed dat made in Europe, het in Europa produceren, nu ook op de agenda komt en prioriteit. On ihan hyvä, että Made in Europe on asialistalla ja että se on etusijalla. Hyvin pitkään meillä Euroopassa oli tietotaito korkealla, mutta tuotteet tuotettiin muualla kuin Euroopassa Eli tieto oli täällä, mutta tuotanto ei ollut täällä ja tämän tulee muuttua Euroopassa. Ja tähän me tarvitsemme uutta, uutta aurinkokennojen sukupolvea, tiettyä tiettyjä on valmistettu Saksan avustuksella idässä, mutta ne tulisi tuottaa täällä ja sitten viedä niitä ulkomaille. Tässä on kysymys mentaliteetin muutoksesta. Jos me puhumme horisontti 2000 ja PK-yrityksistä, niin näissä tulisi toimia, jotta teollisuuteen saadaan muutoksia. Minä uskon tähän muutokseen. Komissio on mielestäni aivan oikealla tiellä. Haanin ja Tajanin tulisi kääntyä minun puoleeni. Voisin kertoa heille, miten tässä tulisi toimia. Jos me tarkastelemme esimerkiksi investointipankin takuita ja muita keinoja, niin silloin yritykset ja yliopistot voivat muuttaa asennettaan ja tällöin saadaan enemmän aikaan kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia menettely ilman puhujalistaa. Täällä on yhdeksän nimialistalla. listalla. Jos kaikki pitävät kiinni puheesta, niin kaikki saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä McGuinness. Kiitos puhemies. On tärkeää miettiä sitä, että samalla kun tarkastelemme sisäisiä ongelmia, niin neuvoston puheenjohtajan oikein viittasi Ukrainan ongelmiin, eli pitää katsoa myös ulospäin. Kommentoisin lyhyesti tämän tämänhetkistä tilannetta. Tässä talossa ei ole ketään, joka sanoisi, että kaikki on mahtavaa. Me tiedämme, että Irlannissa esimerkiksi moni ei ole vielä kokenut että tilanne olisi kotona parantunut, vaikka näin olisi ollut hyvä. Mutta on tärkeää, että nähdään, että vakaus on saatu takaisin ja kasvua on olemassa. Sitä on aivan liian vähän ja sitä on lisättävä. Ja voisin yhtyä vain ministerin ajatuksiin, että teollinen tuotanto on tuotava Euroopan unioniin, että voidaan saada kestäviä työpaikkoja. Ja sitten viimeiseksi se, miten Irlanti oli Ketlän tiikeri, no tämä ei toiminut. Tämä, tähän tarvittiin parannusta. Kiitoksia, sitten Kaadenpa. Puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja Kurkulas. Te tänään puhuitte siitä, että huippukouksessa puhutaan Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä ja energia- ja ilmastokysymyksistä, koska nämä asiat kuuluvat yhteen. Mielestäni Kyse on tästä enemmästäkin kuin pelkästään yhteen sopivuudesta. Toisin kuin Doyle olen vakuuttunut siitä, että kestävä kehitys ja kunnianhimoinen energia- ja ilmastopolitiikka, sen pitää olla sellaista, että se varmistaa teollisuuden selviämisen ja että se luo olosuhteita Euroopalle, jossa hyvinvointi ja työpaikat kukoistavat. Me tarvitsemme investointeja ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Tällä tavalla voidaan varmistaa kestäviä työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja. Kehityksen pitää olla tulevaisuudessakin kestävää, eli me pystymme vastaamaan myöskin tulevaisuuden tulevien sukupolvien tarpeiden tyydyttämiseen. Jos ajatellaan pelkästään tätä sukupolvea, kun ajatellaan vaikka koulutusta, sosiaaliturvaa, niin silloin me teemme tästä haittaa tälle ja tuleville sukupolville. Kiitoksia sitten Bilbao Barandika. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Minä toistan sen, mitä eh, Baskimaan pääministeri iñigo niin Urkuju sanoi viime viikolla globaalissa talouskokouksessa. Pyydän, että sitoudutte ihmisiin ja reaalitalouteen, kasvuun. Meidän on nyt yhtä paljon panostettava työllisyyteen kuin pankkeihin pankkien on annettava yrittäjille lainaa, sillä reaalitalous on ratkaisu, inhimillinen pääoma, ihmiset, nuoret ja naiset, he ovat reaalitalouden toimijoita. Nyt ei tarvita spekulaatiota, tarvitaan kehitystä, jossa on mukana yhteiskunnallinen kehitys. On tärkeää päästä siihen, että kiinalaiset tekisivät Eh, yhtä hyvällä tasolla töitä kuin me sen sijaan, että myrkkypilvien keskellä tehdään töitä. On harmi, että herran parasotalta poistui, mutta olisi hyvä, jos tämä viesti menisi seuraavan huippukokoukseen ja myös syyskuun New Yorkin korkean tason tapaamiseen. Back. Kiitokset Kruunberg. Thank you, Chair. We talk about... Kiitos puhemies. Me puhumme työpaikoista. Yritysjohtajat ovat äh, arvioineet, että että sitovilla energiatavoitteilla luotaisiin äh, tuhansia työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä. Voimmeko me jättää tämän huomiotta? Komission jäsen Boroso Rehn, me toivomme sitovia tavoitteita uusiutuville energialle vuoteen 2030 mennessä, jotta nämä työpaikat varmistetaan. Kiitos, Van Baalen. Van Dalen, anteeksi. Voorzitter, de Europese Raad heeft te maken met... Puhemies, Huippukokous käsittelee asioita, jotka liittyivät Neuvostoliiton aikoihin. Ja tässä käsitellään nyt tiettyjä maita, Moldova, Georgia. Tämän Venäjän politiikka, joka alkoi jo satoja vuosia sitten, niin mitä neuvosto aikoo tehdä tälle? Ukraina on yksi korruptoituneimpia maita maailmassa. Janukovic, Timoshenko ja muut ovat syyllistyneet korruptioon. Jos me annamme rahoitustukea maalle, niin siihen pitää liittää tiukkaa valvontaa. Sitten on todettu, että pankkitilien varoja pitäisi jäädyttää ja meidän pitää varmistaa se, että EU-ssa katsotaan energiapolitiikkaa, koska me olemme liian riippuvaisia Venäjän kaasusta. Kiitoksia. Grzyb. Bardzo dobre zestawienie temat. Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvostolla on oikeat asiat esillä Ukrainan tilanne ja energiaa ja ilmastoasiat toisaalta. Kaikki nämä liittyvät toisiinsa. Energiaa, toimitusvarmuus, Sitä voi nyt katsoa tietystä näkökulmasta, eli Venäjän ja Ukrainan välisten suhteiden näkökulmasta. Ja ilmastopolitiikka, siinä pitäisi huomioida suuret globaalit toimijat, Euroopan unioni ei voi olla tässä yksin. Energiapolitiikkaa pitäisi määritellä jäsenvaltioiden toimesta. Näin voidaan elvyttää eurooppalaista teollisuutta ja luoda haluamme työpaikat. Niitä on mennyt 5 miljoonaa kriisin myötä. 20 miljoonaa eurooppalaista on ilman työpaikkaa. Tämä pitäisi olla esillä tulossa neuvostossa. Gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi Tabajdi. Muchas gracias. Kiitos. Euroopan kansalaiset ovat kiinnostuneita köyhyydestä ja työttömyydestä, eikä vain neuvoston sisälämpivistä kokouksista. Viime eh, vuosina on ryhdytty useampiin askeliin energiaverkoston yhdistämisen suuntaan, mutta Unkarille, kuten muillekaan eh, maille, tämä ei ole mikään ratkaisu, jos venäistä kaasua ei saada. Tässä komissio ja neuvosto ovat tärkeällä siellä. Meidän kasvumme on vielä hyvin haurasta ja siksi on todella mietittävä, miten reagoidaan Ukrainan jännitteisiin. Jo nyt tulee, nyt tulee pitkäaikainen eh, poliittinen kylmä sota EUn ja Venäjän välillä. Tämä voi vaikeuttaa eh, Euroopan kasvua. Kaikki eh, toimet voivat nopeasti vaikuttaa bumerangin lailla. Ollaan varovaisia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Weigl. Thank you, Uh, eh, yes, mislim, da bo Evropski svet... Kiitoksia, puhemies. Mielestäni Ukrainan ja muut jäätyneet konfliktit Krimin alueella ja muualla merkitsevät, että uusi kriisialue on syntymässä. Eurooppa-neuvoston pitää miettiä, mitä nyt tapahtuu Euroopan yhteiselle ulkopolitiikalle. Voidaanko se korvata ad hoc ministerimatkoilla Kiovaan, joiden tulokset ovat sitten kammistuttavia esimerkiksi puhelinkeskusteluita Lady Ashtonin ja virolaisen ministerin välillä? Vai voitaisiinko tämän sijaan toimia kolmen ministerin toimesta, jotka saisivat aikaan sopimuksia, jotka eivät kestä edes 24 tuntia? Mielestäni Euroopan unionin on osoitettava, mihin se pystyy ratkaisemalla jäätyneitä konflikteja sen sijaan, että se luo uusia konflikteja. Meillä pitää olla yhteistä ulkopolitiikkaa, ja hallitusten ja valtioiden päämiesten pitää antaa selvä merkki siitä, millaista tämän politiikan tulisi. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja tässä menettelyssä on Ana Gomes. Mr. President, how can there be any credible... Hyvä puhemies miten voi olla uskottavaa ja tehokasta kauppapolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa tai kilpailupolitiikkaa, jos neuvosto ja komissio jatkuvasti unohtavat, että ollaan kilpailussa siitä, kuka on alimmalla tasolla. Esimerkiksi jos vero kierrosta kilpaillaan, Äskettäin on voitu osoittaa, että sveitsiläiset pankit ovat mukana kiertämässä veroa. Tämä koskettaa yhdysvaltalaisia veronmaksajia, mutta tämä koskee myös eurooppalaisia veronmaksajia. Samanaikaisesti kun vaaditaan uskomattomia veroja keskituloisilta köyhissä maissa, kuten Portugalissa, minun maassani, niin samanaikaisesti rikkaat sitten käyttävät hyväksi tätä järjestelmää, joka on täysin mahdoton. Mitä neuvosto ja komissio tekee lopettaakseen tämän tilanteen. Gracias, Anna. Kiitoksia. Menettely ilman puhujalista on päättynyt ja seuraavaksi puheenvuoron saa Olli Rehn. Hän saa vastata komission nimissä näihin eri puheenvuoroihin, joita on pidetty. Eli Rehn, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta asioista, jotka liittyvät seuraavan neuvoston huippukokoukseen. Jossain vaiheessa halusin esittää sinisen kortin ja vähän kysellä ei pelkästään Farageilta lisätietoja, mutta minulla ei ole sinistä korttia. Mutta otan nyt esille muutamia asioita, tässä loppupuheenvuorossa. Edellisessä täysistunnossa keskusteltiin pitkään Euroopan talouden ohjausjaksosta ja viime viikon komission ennustuksissa tosiaan vahvistettiin se, että Euroopan talouselpyminen alkaa voimistua. Elpyminen pohjautuu sisäiseen kysyntään, kotimaiseen kysyntään ja se alkaa levitä jäsenvaltioihin – myöskin heikoimpiin jäsenvaltioihin. Viime viikolla julkistettiin päätelmät taloustutkimuksesta, jota tehtiin 17 jäsenvaltiossa, ja analyysien mukaan jäsenvaltiossa tapahtuu edistystä, mitä tulee taloudellisiin haasteisiin, mutta edistys on epätasaista ja monissa tapauksissa sitä pitää vahvistaa. Erityisesti mitä tulee työttömyyden torjuntaa, sehän on sietämättömän korkealla tasolla monissa maissa. Me haluamme jäsenvaltiolta selkeitä vastauksia ja niiden me olemme valmiita tukemaan niitä rakentavassa kumppanuudessa, kun vahvistetaan elpymistä ja luodaan uusia työpaikkoja. Komission tärkein viesti euroalueen suurille jäsenmaille on ollut ja on edelleen että nyt on kiire Italiassa ja Ranskassa vauhdittaa talousuudistuksia, jotta voidaan vahvistaa kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkojen luontia. Selvästi pitää vahvistaa kotimaista kysyntää, erityisesti kotimaisia investointeja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla Saksassa. Kun meillä on tällainen talousstrategia, Tällä tavalla saadaan aikaa kestävää kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Ja tätähän nyt tarvitaan. Siksi on tärkeää, että jatketaan uudistuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä ei koske pelkästään talousuudistuksia, vaan myöskin uudistukset jotka liittyvät kilpailukyvyn palauttamiseen ja kestävään kasvuun Euroopassa. Tämä koskee myöskin veronkiertoa, josta monet parlamentin jäsenet puhuivat, viimeksi Gomes. Ja tämä on tärkeää ei pelkästään talouden tehokkuuden kannalta ole tärkeää, meidän pitää saada verotuloja valtion kassaan, vaan myöskin siksi, että on sosiaalisesti tasapuolista, eli ihmiset näkevät, että taakka jaetaan tasapuolisesti yhteiskunnassa. Dol puhui Jean-Claude Junckerista ja täytyy sanoa, että odottelen yhteistyötä entisen kollegan ja ystäväni Jean-Claude Junckerin kanssa ja haluamme torjua veronkiertoa voimakkaammin myöskin Luxemburgissa – puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Komissio pitää hyvänä sitä, että huippukouksessa keskitytään teollisuuden, kilpailukykyyn ja energia- ja ilmastopolitiikkaan. Euroopan unioni on maailman edelläkävijä, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti Harmsin puheenvuoroa. Ja täytyy sanoa, että kaikella kunnioituksella vihreät tekevät karhunpalveluksen Euroopalle, aliarvioidessaan sitä, millä tavalla olemme vaikuttaneet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Esimerkiksi Al Gore, Nicholas Stern ja Ban Ki-moon ovat tämän tunnustaneet. Ja on tärkeää, että me itse emme ammu itseämme jalkaan. Al Gore, Nicholas Stern ja Ban Ki-moon ovat korostaneet tätä ja muut tahot myöskin, että ilmastoasioissa Eurooppa on edelläkävijä. Vihreästä kasvusta pitää saada kilpailukykyetu, jonka kautta saadaan teknologian kehitystä ja myöskin työpaikkoja ja talouden kehitystä. Uskon, että Euroopan pitää toimia suuresti suurissa asioissa ja pienemmässä mittakaavassa pienissä asioissa. Tämä koskee energiaa, ilmastopolitiikkaa, sisämarkkinoita, teollisuuspolitiikkaa. Euroopassa pitää olla tavoitteita ja sääntöjä, mutta jäsenvaltiot saavat itse päättää täytäntöönpanosta ja valita omat vahvuutensa. Ja sen jälkeen markkinat saavat toimia ja yritykset voivat sitten miettiä innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi biotalouden ja puhtaan teknologian alalla. Analyysiemme mukaan kustannustehokkain tapa päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiimme on se, että on yksi päätavoite kasvihuonepäästöjen vähentämisen osalta, ja meillä pitää olla tehokas päästökauppajärjestelmä. Meillä pitää myöskin olla taloudellisia uudistuksia, jotta voimme palauttaa kilpailukykyä. Ja tällä tavalla voimme vauhdittaa talouden elpymistä Euroopassa ja voimme näin selvitä kriisistä niin, että meillä on kestävämpi talous kuin aikaisemmin. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin lopuksi vielä sanoa, että tämän keskustelun jälkeen käydään sitten keskustelua Ukrainasta ja haluaisin vain korostaa, että Eurooppa tukee Ukrainan kansan oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan ja suhteestaan Eurooppaan. Me haluamme auttaa Ukrainaa vakauttamaan turvallisuustilanteen ja on tärkeää, että luodaan olosuhteet talouden vakauttamiselle ja kehitykselle. Viime viikolla lähetettiin missio Ukrainaan siellä kerättiin tietoja ja katsottiin, millaisia rahoitustarpeita Ukrainassa on. Nyt analysoidaan näitä tuloksia ja olemme läheisissä, läheisissä yhteyksissä IMFään, jonka omat henkilöt ovat vielä Kiovassa. Viime viikolla neuvosto tuki monivuotista tukipakettia Ukrainalle, josta komissio oli päivää aikaisemmin ilmoittanut. Ja lyhyellä aikavälillä 1,6 miljardia euroa voidaan pikapuoliin ja asteittain vapauttaa ehdollisten lainojen muodossa makrotaloudellisena apuna. Meillähän on jo 600 miljoonaa varattu ja nyt on uusi IMFn hanke, noin miljardi euroa, jotka kiireellisesti maksetaan maalle, heti, kun on olemassa IMFn ohjelma. Ja tähän tietysti ehtona liittyy taloudelliset uudistukset, jotka tekevät Ukrainan taloudesta kestävämmän ja sitkeämmän ja sellaisen, että se pystyy luomaan hyvinvointia Ukrainan tavallisille kansalaisille. Ja siellä pitää nyt tosissaan kitkeä korruptiota myös. Me kaikki tiedämme, kuinka kiireellinen Ukrainan tilanne on – meidän pitää nopeasti hyväksyä tämä tukipaketti ja luotan tässä asiassa Euroopan parlamentin tukeen. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi neuvoston nimissä puheenvuoronsa ministeri Kurkulas. Thank you, President. Kiitos puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Olemme kuulleet monenlaisia puheenvuoroja eri aiheista. Kaikki liittyvät toisiinsa ja ne kaikki ovat ensi viikon huippukokouksen esityslistalla. Kuten sanoin aikaisemmin, kaikki nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Meidän huolenaiheemme Ukrainan kehityksestä, niihinkin voidaan puuttua ainoastaan, jos me hoidamme ne johdonmukaisella vakavaa henkisellä tavalla ja sitä ei voida täysin erottaa omasta talous- ja sosiaalipolitiikastamme. Jotkut teistä ovat aivan erityisesti painottaneet sosiaalisia ulottuvuuksia ja olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä osa Euroopan unionia. Se perustuu sosiaaliseen markkinatalouteen. Ja jos on epätasapainoa markkinoiden ja sosiaalisten ulottuvuuksien välillä, se johtuu pääasiassa siitä, että sosiaalipolitiikka on edelleen jäsenvaltioiden käsissä. Me koordinoimme me jaamme kokemuksia, mutta päävastuu on kansallisella tasolla. Talouden elpyminen Euroopassa on olemassa, mutta se on edelleen hyvin vaisua ja täten meidän täytyy ottaa ottaa ohjausjaksoprosessi edelleen hyvin vakavasti. Se on vain yksi monista välineistä, mutta se on erittäin tärkeä osa Euroopan laajuista strategiaa, jolla me pyrimme varmistamaan talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kestävällä tavalla. Kuten monet parlamentin jäsenet sanoivat, edistysaskeleita on otettu taloushallinnossa, taloussäädöstöä on saatu aikaiseksi kasvu- ja vakauspaketti, tärkeät toimenpiteet, joihin keskuspankki on ryhtynyt, pankkiunioni on tietenkin elintärkeä ja meidän kunnianhimonamme puheenjohtajamaana on saada yhteinen valvontamekanismi hyväksyttyä ennen kuin parlamentti lähtee vaalitauolle. Tärkeä trialogi järjestetään tänään täällä Strasbourgissa kello 15. Paikalla on euroryhmän puheenjohtaja ja Kreikan valtiovarainministeri. Puheenjohtajamaa on saanut uuden neuvottelumandaatin ja toivon mukaan tämä voi toimia vakana pohjana kompromissille. Muutoin meidän täytyy palata hallituksiemme pariin ja pyytää joustavampi mandaatti. Ja sanoisin, ja tähän päätän puheenvuoroni, niin minun mielestäni tässä on kysymys Euroopan unionin uskottavuudesta kokonaisuudessaan. Kiitos. Eh, Eh. Kiitoksia, ministeri Kurkulas. Tämän neuvoston puheenvuoron jälkeen päätämme keskustelun tästä tärkeästä aiheesta. Seuraava kohta esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.